huomenna äänestämme kello 12. Seuraavaksi käymme keskustelun Estede Langen mietinnöstä Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta. Edustaja De Lange, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, uh, Kiitos paljon arvoisa puhemies. Ilmeisesti useimmat kollegat nauttivat nyt päivällisensä, mutta minä haluaisin kiinnittää elintarvikepetoksiin huomiota. Aiheesta äänestetään huomenna. Se on tärkeä aihe. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Näin olen saanut tukea kirjoitustyössä ja Envivaliokunnassa tämä hyväksyttiin yksimielisesti tämä mietintö. Ensimmäistä kertaa tämä mietinnön käyttää Euroopan parlamentti useampien skandaalien jälkeen, hevosenlihaskandaalin jälkeen tuoreempana, puututaan elintarvikepetoksiin. Hankala on se, että vertailtavaa tietoa ei ole riittävästi, jotta pystyttäisiin arvioimaan tarkkaan, mitä laajasta ongelmasta on kyse. Akateemisten tutkimusten pohjalta, niiden harvojen pohjalta, joita on olemassa Europolin toimien kautta, ja keskustelemalla sektorin edustajien kanssa tiedetään kyllä, mistä tuotteista on kyse. Lihasta, oliiviöljystä, viinistä, kahvista ja teestä, jopa luomutuotteista. Kuitenkin tämä liittyy miljardeihin euroihin Euroopassa ja nyt näyttää siltä, että järjestäytynyt rikollisuus on kiinnostunut tästä alasta. Mutta tärkeää on saada selkeämpi kuva tästä ongelmasta ja se on ensimmäinen vaatimuksemme. Toisin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi hyvä komission jäsen Euroopan unionissa ei ole vielä yhteisön määritelmää elintarvikepetoksille ja se on saatava nopeasti, jonka pohjalta voidaan sitten tehdä lisätyötä. Mietintö on nyt ensimmäinen aloite tässä yhteydessä. Elintarvikepetoskysymykset ovat ihan lasten kengissä vielä Euroopan unionissa. Tämä on jäänyt huomiota kansallisella tasolla ja EU:ssa. Ne petostapaukset ainakin, jotka eivät suoraan uhkaa kansanterveyttä, ainakin jäävät ilman huomiota. Kansanterveyden suojeleminen on totta kai tärkeä tavoite, mutta myös muihin elintarvikepetoksiin on puututtava, koska muuten tämä haittaa useimpien asemaan maanviljelijät, kauppiat ja muut, jotka haluavat, että kuluttajat voivat luottaa elintarvikkeisiin ja elintarviketietoihin. Alankomaissa esimerkiksi kolmannes kuluttajista sanoi, että eivät he enää luota siihen tietoon, jota elintarvikkeissa on. Elintarvikepetoksiin liittyy se, miten helposti jää kiinni ja miten paljon voittoa tästä voidaan saada. Siksi on saatava sellaiset seuraamukset, jotka todella toimivat pelotteina. Esimerkiksi hevosen skandaali Irlannissa neljä yritystä, kolme yritystä toimi ihan Irlannin alueen ulkopuolelle. Ainoastaan yksi, johon irlantilaiset pystyivät puuttumaan. Ja lisäksi voidaan sanoa, että jos syytetoimin voidaan lähteä, maksimirangaistus on 30 000 euroa, vaikka yksi komp kilogrammapaketti jo lihaa, jota myydään naudanlihana, on 65 000 euron arvoista. Meidän on puuduttava siis siihen, että saadaan tiukemmat rangaistukset, ainakin kaksi kertaa enemmän kuin potentiaalinen voitto, jota petoksen kautta saadaan. Ihmiset, jotka jatkuvasti syyllistyvät petoksiin, menettäköön toimintamahdollisuutensa. Sitten valvonta. Kyse ei ole ainoastaan rahasta. Jatkuvasti olemme huolissamme niistä säästöistä, joita kohdistuu valvontatoimiin, mutta kyse on myöskin toisenlaisesta lähestymistavasta. Enemmän poliisin lähestymistapa, enikään viranomaisten, niin että tarkastuksia tehdään Tanskan ja Italian tavoin ilman ennakkoilmoitusta. Myöskin paremmin toimiva rajat ylittävä yhteistyö Europolin kautta, komission varoitusjärjestelmän kautta ei pitäisi huolehtia enää 28 järjestelmästä, vaan pitäisi saada yhtenäinen kuva Euroopasta. Huolehdittava sitä, että tietoa saadaan kautta koko tuotantoketjun, kampioiden, alihankkijoiden kautta, myöskin supermarketeissa – jatkuvasti vain sanotaan, että tämä pitää onnistua halvemmalla, näin ei saada hyviä tuloksia. Mitä sitten tulee alkuperämerkintään lihan osalta? Suurin osa keskustelusta liittyy tähän kohtaan. Mietinnössä aivan oikein sanotaan, että alkuperämerkintä ei sinänsä ole välineellä petoksia voidaan torjua. Voidaan jopa sanoa, että petoksiin voidaan syyllistyä tämän merkinnän kautta, mutta toisaalta voidaan huolehtia siitä, että ihmiset tarkemmin miettivät, mistä ainesosat tulevat erityisesti lihan osalta. Mietinnössä sanotaan siis, että Euroopan komission tulisi tehdä ehdotus myös siitä, miten liha merkitään, kun se on ainesosana. On katsottava myös vaikutusten arviointia, miten paljon hallinnoista taakkaa syntyy. Kaiken kaikkiaan mielestäni tasapainoinen mietintö. Mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja ja odotan mielenkiinnolla äänestystä huomenna. Kiitos. Kiitokset. Sitten

Edustaja Pikkola. Mm-hmm. Thank you. Kiitos. Se, että me tuemme tätä mietintöä liittyen elintarvikekriisiin ja petoksen ketjussa, että korostamme sitä, että luottajien, kuluttajien luottamus on hevosenlihan skandaalin myötä hävinnyt, niin me Tuemme näin myös petosten torjuntaa elintarvikeketjussa. Kyseessä on valtavista puutteista lainsäädännön täytäntöönpanossa. Kroatia on nyt valvontaa vahvistanut, kun on kyse tuodusta lihasta. Me olemme nyt kuitenkin avoin kaikkiin suuntiin Euroopan unionissa ja siksi täytyy muistaa, että kuluttajien luottamus on koetuksella Kroatiassa. Kyse on monista eri tuotteista, jotka ovat alttiita petoksen teolle. Kuitenkin selvästi on löydettävissä tukea meidänkin maassamme vielä vahvemmalle valvonnalle. Thank you. Mrs. Tomasic. Kiitos edustaja Tomasic. Prevare u prehrambenom lancu problem sa s kojim se mora Arvoisa puhemies, elintarvikepetokset on vakava ongelma, johon on puututtava hyvin tiukasti. Koska muuten kuluttajat eivät voi luottaa yhtenäismarkkinoihin ja näin voidaan myös jota tilanteeseen, jossa kansalaisten terveys vaarantuu. Erityisesti jos ajatellaan enemmän niitä, joilla on pienemmät tulot, eivätkä pysty käyttämään niin paljon rahaa ruokaan. Nyt säästöjen kautta on jouduttu tilanteeseen, jossa tarkastuksia ei toteuteta riittävästi. Joten koko tuotantoketjussa ei ole nyt riittävää tarkastusta ja usein on yhteyksiä siellä tuottajiin. Siksi ei voida huolehtia hyvälaatuisen ruoan kilpailukykyisestä asemasta. Usein on kyse pienistä tuottajista, perhetilallisesta – joiden asema on hyvin tärkeä markkinoilla ja näin voitaisiin palauttaa kuluttajien luottamus. Kiitos, edustaja Kelly. Kiitos, puhemies. Tämä paketti on erittäin tärkeä, koska on aivan liian paljon skandaaleita ollut elintarvikealalla omassakin maassa. Meillä oli hevoselihaskandaali ja siitäkin sanoisin muutaman sanan. Tämä löytyi ensin Irlannista ja nyt on todettava, että viranomaisten valppaus kyllä auttoi löytämään ongelmat ja kun sitten myös toimittiin kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa, niin se auttoi rajamaan ongelmaa ja toivottavasti se osoitti, ettei sitten enää toistuu. Mutta tästä on jotain opittavakin. Rova de Langen otti tärkeän asian esille, kun hän mainitsi seuraamukset. Mitä tahansa seuraamuksia meilläkin onkin, niin ne pitäisi kaksinkertaistaa, kolminkertaistaa, ehkä jopa nelinkertaistaa niin, että näin saataisiin ilmiötä vähenemään. Totta kai täytyy olla hyvin ra- rajoilla ja totta kai merkintäkysymys on tärkeä ja jäljitettävyys hevosten kohdalla, kuten on lampaiden ja naudan eläintenkin kohdalla, että se voidaan kautta linjan jäljittää. Kiitoksia kovasti. Thank you very much indeed. Kiitos. Nyt minä luovuin eh, viisi vuotta sitten lihansyönnistä. Tämä on siis pelkästään teoreettista minulle. Missä Lova, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Eh, až kvůli skandálu s koňským masem a jeho... Kiitos, arvoisa puhemies. Hevosen lihaskandaali ja sen laajuus ehkä mahdollisesti johtaa siihen, että todella puututaan elintarvikepetoksiin. Se, että petollisesti merkitään elintarvikkeita, on ongelma, johon on puututtava tiukasti. Meidän on tarkkaan tiedettävä, mistä elintarvikkeet ovat peräisin. Jos merkintä ei ole kohdallaan, on huolehdittava tiukoista seuraamuksista. Sitten on vielä ongelma, joka liittyy siihen, että EU:ssa on kahdenlaista laatua samantyyppisessä pakkauksessa. Minä haluan vaatia ainoastaan yhtä asiaa. Meidän on huolehdittava siitä, että kuluttajien oikeuksista huolehditaan. Komission vastaukset ovat aina samoja. Laatu on suhteellinen asia ja kysymys, joka liittyy mieltymyksiin. Mutta lopulta pitää puhua myös laadusta, ei ainoastaan elintarviketurvallisuudesta. Valitettavasti vasta sen jälkeen, kun kuluttajien luottamus on todella kärsinyt. Meidän on huolehdittava siitä, että laatu ymmärretään tarkasti. Olisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Kiitos. Thank you very much. I give the floor to Ms. Kiitokset. Seuraavaksi herra Pereira. Viime vuosien aikana Eli tarvikeketjussa on ollut useita petoksia, koska olemassa olevat järjestelmät ovat epäonnistuneet. Esimerkiksi dioksiinin saastuttamaa lihaa, väärennettyä naudanlihaa, mm, hevosen lihaa, samoin myöskin alkoholijuomien väärentämistä ja niin poispäin. Nämä lukemattomat skandaalit osoittavat, että todella kuluttajien oikeudet ja elintarvikkeiden turvallisuus ovat aika hauraita kysymyksiä ja ne johtuvat siitä, että vaikka meillä on olemassa näitä valvontajärjestelmiä, niin kuitenkin jatkuvasti myöskin maatalous- ja kaupapolitiikoita liberalisoidaan ja vapautetaan ja myöskin elintarvikeketju mutkistuu ja tehotuotanto osaltaan myöskin antaa suurteollisuudelle etusijan ja pienimuotoisempi maatalous tästä kärsii. Nämä skandaalit varmasti jatkuvat niin kauan kuin nämä tuotantomallit eivät ole täysin muutetut. Kiitokset. edustaja Morbaa. Kiitoksia, puhemies Tämä elintarvikekriisi on hyvin selvä aihe, mutta mitään selvää vastausta tässä mietinnössä ei ole. No, tämä asia on sellainen, että haluaisinkin esittää unkarilaisille kollegoille, jotka menevät sitten korin kanssa joka lauantai markkinoille ja pyrkivät välttämään sitten sellaisia mollikansallisia yrityksiä, jotka myyvät kuitenkin ihan roskatuotteita. Täällä on monia toreja Unkarin pääkaupungin lähestöllä, jotka myyvät leipää ja muita vastaavia tuotteita, jotka ovat tehty suoraan siis tuottajien toimesta. Ja tietenkin tällä tavoin myöskin voimme palvella terveyttämme ostamalla näitä hyviä tuotteita. Tällainen ostoksen teko ei ole kalliimpaa kuin elintarvikekaupoissa tai muissa vähittäismyyntiliikkeissä. Eli pyritään tällaista ratkaisua tekemään markkinoilla. Rova Petrovic. EU on aina äh, korostanut sitä, että kuluttajan suojelu on hyvin tärkeää politiikkaa. Ja nyt sitten Kuitenkin tässä vääristyy tämä kuluttajien paitsi suojelu myöskin heidän terveytensä. Kuluttajat eivät tiedä, mitä he löytävät valinta myymälän hyllystä, eivätkä voi tietää, mitä tuotteissa on. Kuitenkin me ihmettelemme sitä, mitä tietyt yrittäjät ovat valmiita tekemään hyvän voiton eteen. Vaikka nämä tapaukset ovat yksittäisiä, niin kuitenkin kun petoksia paljastuu, niin ne hyvin paljon vaikuttavat ihmisten luottamukseen. Me tarvitsemme tehokkaampaa markkinakontrollia, jotta me voimme näitä petoksia estää. Thank you very much. The last speaker is... Kiitos. Seuraava viimeinen puhuja on Rova Borsal svinjsko meso u prodaji kao govedina lano maslinovo ulje pokvareno väärennettyä oliivinöljyä, nautana, myytyä hevosta. Hyvät kollegat, tästä meidän ei pitäisi täällä parlamentissa vuonna 2014 enää keskustella, mutta meidän on pakko, koska kuluttajien luottamus Euroopan elintarviketeollisuuden ei ole koskaan ollut alhaisempi. Yhdysvaltain tavoin EU ei ole tätä elintarvikepetosmääritelmää hyväksynyt vain vuoden 2002 178 asetuksessa todetaan, että kysymyksessä voi olla kuluttajia harhaanjohtava petos, mutta joka tapauksessa tärkeää on nyt palauttaa kuluttajan luottamus näissä petostapauksissa meidän ei pitäisi siis joutua tilanteeseen, jossa on ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia. Haluaisin, että komissio todella lopettaisi spekuloinnin terveydentilallemme. Mr. Potoknic. Potoknic. Seuraavana komissaari. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää edustaja Delange ja varjoesittelijä tehdystä työstä, jotka ovat tehneet tämän mietinnön. Komissio täysin tukee tätä kantaa, että elintarvikepetosten vastaan taistelu on prioriteettiala, jos haluamme pitää elintarviketurvallisuuden korkealla tasolla Euroopan unionin markkinoilla. Ja myöskin, että eurooppalaisen elintarviketeollisuuden kilpailukyky säilyy. Monia aloitteita on tehty jo komission toimesta sen jälkeen, kun nähtiin tämä hevosen lihaskandaalin vuonna. Nämä aloitteet pyrkivät herättämään tietoisuutta elintarvikepetosten suhteen ja antamaan jäsenmaille paremmin tunnistaa ja estää tällaisia toimia koko elintarvikeketjun puitteissa. Erityisesti elintarvikeketosverkko, joka on ollut verkosto, joka on pyrkinyt toimimaan kaikkien 28 jäsenvaltioiden kesken, että voidaan estää juuri tällaisia petoksia. Tätä tällä hetkellä koordinoidaan unionissa. Ja myöskin komission pääosastossa terveys- ja kuluttajapääosastolla on tehty toimia, että voidaan tämän verkoston kautta koordinoida näitä tehtäviä toimia ja eri virastojen kanssa, vaikka Europolin kanssa, kuinka voidaan parhaiten koordinoida toimia energiapetosten vastaisessa taistelussa teemme myöskin lisätoimenpiteitä näiden viiden kohdan toimintaohjelman lisäksi, jotka tehtiin jo vuoden maaliskuussa. Ja voin todeta, että toimintakenttä, joka on tunnistettu, ovat hyvin pitkälti samansuuntaisia kuin meidän edessä olevan mietinnön suositukset. Haluaisin ottaa myös esille, että teemme tällä hetkellä toista testauskierrosta, jotta voidaan tutkia, onko lihaa vielä elintarvikkeissa. Ja tämä Tämä tulokset tullaan julkaisemaan tällä viikolla ja tässä voidaan saada sitten lisää ajatuksen, ajattelun aihetta tuleville ehdotuksille. Ja todennäköisesti pitämään parlamentin ajan tasalla edistyksestä. Ja tulee lihan merkintöihin. Tästä on tehty monia aloitteita, kuinka voidaan paremmin tiedottaa kuluttajia. Ja voidaan täydentää tätä pakollista lihamerkintää lainsäädäntöä on tehty komission taholta uusi erotus, jossa annetaan sian ja monen muun lihan pakolliset merkinnät tehtäväksi. Tietenkin tärkeää merkitä lihan ähm, lähtöpaikka. Tämä, tämä keskustelu aloittui jonkun aikaa sitten. Jotta voimme tyydyttää tämän merkinnän tarpeet, niin voimme tietenkin todeta, että tämä ei pysty estämään petoksia kuitenkaan. Erityisesti juuri hevosliha skandaali olisi tapahtunut, vaikka myös ollut tämä pakollinen lähtömerkintä kyseessä tuotteessa. Ja mitä tulee sitten kloonaukseen, tähän olemme tehneet kaksi erotusta, jotka ottavat esille eettiset kysymykset, juuri klonaustekniikkaa. Ja ensimmäinen erotus, jota katsoo, se estää kloonauksen farmieläimiltä ja myöskin kloonattujen eläinten tuonnin EUn alueelle. Ja toinen erotus kieltää elintarvikkeet, vaikka lihan tai maidon, jotka tehdään kloonatusta eläimistä, että niiden markkinointi kielletään EUn markkinoilla. Kiitoksia komissaari. Nyt keskustelu on päättynyt ja huomenna on äänestys tästä kello 12. Sitten me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Meillä on Jutta Steinrukin mietintö tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategia työolojen parantamiseksi Euroopassa. Ja annan ensin puheenvuoron.